ja kansallisissa parlamentissa. Meidän täytyy ottaa kansalliset parlamentit tähän tiedotusprosessiin mukaan. Karas. Kiitoksia, herra Karas. Keskustelu on päättynyt ja äänestämme huomenna tästä aiheesta. Ja siirrymmekin seuraavaan aiheeseen, joka Paanelita Ilan kanssamme niin esityslistan mukaisesti on komission julkilausuma. Ää, hintakartalla tapauksessa määräämiin sakkoihin liittyen. Kiitoksia puhemies. Olen täällä todella iloinen aina yötä päivääkin. Ja tässä Eera Almunia, ystäväni, kollegani, joka on nyt neuvottelemassa Kiinan ja EUn kysymyksistä Kiinassa. Hän on puhunut tästä ähm, la, ähm, politiikastaan, kun taistellaan epäreilua kilpailua vastaan. Hän on vastassa, vastuussa siitä, että hän taistelee préjudice aux entreprises et aux consommateurs aux... toimesta sisämarkkinoilla. Pääväline, joka meillä on käytössä, on sakkojen antamismahdollisuus mahdollisuus yrity, yrityksille, jotka toimivat tällä tavalla, jotka, jotka väärinkäyttävät määräävää asemaansa. Nämä olas näitä uusia säännöksiä hyväksyttiin neljä vuotta sitten. Siitä antaa sakkoja myös yrityksille, jotka tai vähemmän sakkoja, jotka ovat yhteistyössä meidän kanssamme, kun kiinnittävät huomioomme tällaisiin kartellimahdollisuuksiin tai yrityksiin, jotka tekevät tällaisia transaktioita komission kanssa. Siinä säästyy paljon aikaa ja voimavaroja kaikilta. Yritys ei joudu antamaan yli 10 prosenttia globaalista tuotostaan ja se on katto siis, mitä tulee sakoille, jota voidaan määrätä. Näin, hyvät naiset ja herrat, sakko on päävälineenämme ja on parempi ehkä voidaan ajatella sanktioita yksilöllisille ja hallinnollisille sanktioita voidaan ajatella. Monetkin jäsenvaltiot sallivat tällaiset sanktiot ja me haluamme tutkia, minkälaisia juridisia vaikutuksia ja poliittisia vaikutuksia tällaista kehityksestä olisi. Pitäisikö sitten ehdottaa juridisia virallisia puitteita 23 artikla direktiivissä, joka on oikeuden pohja, oikeuden perusta näille sakoille, eivätkä suunta, suuntavet, joilla, joilta sakot lasketaan. Tässä määritellään perus, perusta, myös tämä katto, johon viittasin, liikevaihdosta aika yleinen käytäntö monissakin oikeusjärjestelmissä Euroopassa on, että on mahdollisia sanktioita, jotka laki määrittelee, on talous- ja hallinnossa suuntaviivoilla lasketaan lopullinen rangaistuksen määrä. Tällaista on Saksassa, iso ja Alankomaissa, kun sovelletaan kilpailusääntöjä. Tämän tilanteen pohjalta meistä ei ole mitään syytä ehdottaa uutta lainsäädäntöä sakoista, joita EU-ssa annetaan kartelitapauksissa ja kilpailukysymyksissä. Sitten toinen kysymys, pitääkö mm, tarkastella ensin suuntaviivoja ennen kuin määritellään sakon määrä kun ajatellaan talouksien odotuksia, me olemme laskeneet, että vahingot, joita syntyy 18 puretusta kartelista 2005 ja 2007, nämä summat olivat lähes 8 miljardia Sillä siis Nämä menetykset tutkimus on myös osoittanut, että kartellit voivat lisätä 10-30 prosentilla hintaa ja on vai, vaikea tätä kiusasta ilman, että noudatetaan tiukasti kilpailulainsäädäntöä. Sehän on meidän tehtävämme. Sitten sakot määrätään tasolla, joka rankaisee laitonta käyttäytymistä. Ne ovat korkeita sakkoja, mutta ne heijastelevat kuitenkin aiheutettua vahinkoa ja laittomia voittoja, joita nämä kartelin saavat sakot voivat myös tehokkaasti estää ja yrityksiä ryhtymässä tällaiseen kilpailuvastaiseen toimintaan. Tämän takia Meistä ei ole mitään syytä toistaan muuttaa suuntaviivaa vuodelta 2006, mitä tulee sakkojen määrittelyn laskemiseen. Sitten kolmas kysymys, pitääkö sitten vähentää sakkoja kriisin aikana? Teidän pitää tietää, että me valppaasti tutkimme juuri rahoitustilannetta yrityksissä, jotka joskus kertovat, että eivät pysty maksamaan ja me olemme vähentäneet huomattavalla määrällä me monenkin kohdalla, esimerkiksi hiljattainen päätös, joka koski tuotteita ja siinä sovelsimme sitten näitä vähennyksiä, jotka oli 25, 75 prosenttiin. Hyvät naiset ja herrat, meillä ei ole intresseissämme sulkea pois yrityksiä markkinoilta. Päinvastoin, varsin usein kilpailusäännöt, niitä sovelletaan, jotta uudet yritykset pääsevät markkinoille toimimaan normaalia toimintaansa. Kiitoksia. Kiitoksia herra komissaari. Sen ryhmien puolesta ensin herra Leine, kaksi minuuttia. Sydämelliset kiitokset puhemies, hyvä komission jäsen. Ensinnäkin kiitokset komissiolle tästä osoitetusta joustavuudesta. Komission jäsen Barnierhan osoitti, että tietyillä aloilla, esimerkiksi rakennusalalla, ottaen huomioon, että siellä on paljon että maksujen, sakkojen määrittämistä ja myöskin sakkojen osamaksuna maksaminen, niin kiito, riippumatta tästä Komission joustavuudesta on esitettävä kysymys, äh, onko tämä sakkojen mittausjärjestelmä ollenkaan sellainen, että se perustuu oikeusvaltioperiaatteeseen. Minä äh, väitän, että tällaista, tätä voitaisiin epäillä, koska asetus 1 vuodelta 2010 kolme antaa komissiolle äh, määrittelyssä niin laajat puitteet ilman, että on konkreettisia äh, kriteerejä itse äh, asetuksessa, että voidaan olettaa, että päätös, joka on tässä taustalla, ei perustu niinkään lainsäädäntöön, vaan muihin elementteihin. Valitettavasti ensimmäisen asteen tuomioistuin on hyväksynyt tähän asti sen tavan mittata tämän. Ja nyt meillä, voisin kuvitella, että meillä on sellainen tilanne, että me pian astumme ihmisoikeusyleissopimuksen ja perusoikeuskirjasta on tullut sitova. Ja nyt varmaan ehkä myöskin mm, lainkäyttö muuttuu ja silloin toivoisin, että komissio pohtisi näitä eri sanktioita ja muuttaisi tämän asetuksen 1 2003, konkretisoisi sitä ja määrittelisi kriteerejä eri sakkojen laajuuden laajuuksiin liittyen. Mielestäni tämä on tarpeen, jotta ne puutteet, joita monet asiantuntijat Euroopassa näkevät, saatettaisiin poistettua. La parole est maintenant Sanchez pour deux minutes. Herra Sanchez, kaksi minuuttia. Kiitoksia arvoisa komission jäsen Barnier. Sakkokysymys on erittäin tärkeä. Tässä on kysymys reaktiosta, kun toimitaan kilpailujen vastaisella tavalla. Tämä pitäisi olla tehokasta ja tiukkaa toimintaa. Tämä estää tällaisia rikkomuksia ja näin ollen sakkojen täytyy olla tällaisia peloitteita, jotta rikoksen tekijöille, mutta sen pitää vaikuttaa myös yleisesti kaikkiin toimijoihin. Pitää tulla selväksi, että ki- kilpailussa ei saa olla minkäänlaista turhaa hyötyä. On to- totta, että komissiolla, komissio soveltaa harkinta, päätös, harkintavaltaa, mutta se ei kuitenkaan tarkoita mitään sattumanvaraisuutta, koska on olemassa sääntöjä, rajoja, kriteereitä, menettelytapoihin liittyy taakkeita. Joka tapauksessa on myös oikeudesta valvontaa. Mm, tässä on direktiiviasetuksia, tiedonanto myös tästä armahdusohjelmasta. Tämä kaikki muodostavat puitteet, jotka toimivat aika hyvin, mutta tätä järjestelmää voidaan kyllä parantaa. On asiantuntijoilta suosituksia tullut eh, mahdollisista huolenaiheista, joita voidaankin esittää joidenkin toimijoiden kohdalla ja on neuvottu, että tarkoittaisi joihinkin kysymyksiin. Voidaan parantaa avoimuutta, seurattavuutta, voidaan myös pohtia, miten tämä vaikuttaa pk-yrityksiin, työllisyyteen, kestävyyteen yritysten toiminnassa. Maksussa pitää ottaa huomioon myös se, miten tämä liittyy näihin armonusohjelmiin ja miten huomioon jäsenvaltioiden järjestelmät sitten tämä, tässä tarvitaan muitakin Välineitä mahdollisesti voidaan puhua yksilön vapaudesta, pohtia muun tyyppisiä keinoja, ei vain rangaista kilpailuvastaisia toimintoja ja ryhtyä myös toimiin, joissa korvataan sekä kollektiivisia, kollektiivisia että yksilöllisiä vahinkoja ja toimia kurinalaisesti systemaattisesti. Ja tämä parantaa varmasti kilpailupolitiikan toimivuutta. Kiitoksia. Kiitos herra Sanchez Seuraava Intfeldt, Kiitos puheenjohtaja. Rouva puhemies, allekirjoitan pitkälti sen, mitä edellinen pohjat, edelliset pohjat ovat sanoneet. Ja tervetulleena no, pidän komissiolla julkilausemaisella, jos tarkkaan kuuntelin, niin komission avoin parlamentin pyynnöille, jotka olivat viime vuoden kilpailupolitiikka mietinnässä, että meillä olisi hienostuneempi kallupakki antitrustipolitiikassa. Tässä on keskitytty erityisesti sakkoja niiden kokoon, mutta pitäisi olla tarkkana, ettei tästä tule ideologinen keskustelu. Me pyrimme siihen, että meillä olisi kalupakki, joka olisi, olisi hyvä torjunta tai pelota vaikuta antitrusti kilpailun rajoittamiseen, kilpailun toimintaan, koska tällaiset toimet kilpailun vastaiset toimet haittavat suuria haittoja kansantaloudelle ja kuluttajille. Mut, sakkojen pitää olla kohtuullisia, mutta jos yritykset valittavat sakoista, niin niitä ei pitää osallistua ka- kartelleihin. Se on paras tae sille, että ne eivät kohtaa liiallisia sakkoja. Viime vuonna me pyysimme ehdotuksia komissiolta sofistikoituneemmille instrumenteille – Pyysimme teiltä ehdotuksia, jotka kattaisivat kysymyksiä, kuten yksilöllinen vastuu, sekä mainitsitte transparenssi, vastuullisuus yrityksissä, nopeammat menettelyt, oikeusmenettelyn due process, mekanismit, joilla pyritään lievennyksen myötä. myöskin Euroopan standardin luominen on tärkeää ja haluaisinpä tietääkin, jos komissio aikoo tehdä erityksiä tähän suuntaan. Ymmärrämme, että tämä on hyvin monimatkaista. Tässä on päällekkäisyyksiä e- eurooppalaisia äh, kansallisia äh, toimivaltoja, mutta me kaikki haluamme Euroopan markkinat paremmin. Ja nyt herra Gose, kaksi minuuttia. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Kiitoksia puhemies. Komissaari jotakin vuosi sitten esitin kysymyksen silloiselle kilpailukomissaarille. Te olette, ymmärrättekö, miten hyödyllistä kuluttajille nämä sakot ovat? Ja tämä komissaari sitten kokouksen alussa sanoi, että minä olen sanonut näin ja näin paljon miljoonia euroista näistä sakoista mutta hän ei kuitenkaan ollut tarkastellut näitä tuloja, hän ei pystynyt vastaamaan, ja näyttää siltä, että te olette ottanut selvää, miten tämä vaikuttaa. Ja nyt haluaisin kiinnittää huomiota kahteen asiaan. Ensinnäkin, kun määritellään sakkoja, lähdetään liikkeelle ryhmittymään tai yrityksen liikevaihdosta, se, ehkä kun se on yritys, joka on aika pieni, ryhmittyvä sitten tähän liittyy jotakin, joka on hiukan omituista, erityisesti kun ajatellaan erillisiä juridisia yksikköjä. Sitten toinen asia on komissaari, ja tehän tämän sanoitte eikä kolleganne. Te usein korostatte sitä, että ennaltaehkäisy on tärkeää. Se on parempi kuin korjaaminen ja tukahduttaminen ainakin tehokkaampaa. Nyt kysyisinkin nämä tarkistukset, sakot, jotka ovat huomattavia, jotka ovat aina lehtien ykkössivuilla, vaikuttavat ne todellakin, todellakin ennaltaehkäisevästi. Ja mietin sen sijaan, että puhutaan vain summista, puhuttaisiin myös valvonnasta ja valvonnan määrästä, eikö se olisi aivan yhtä tehokasta ennaltaehkäisyn kannalta? Tämä tapaus, joka tuli esille Ranskassa, että voidaan, voidaan tulla, menee ehkä valtavasti vuosien, kun pystyy maksamaan tällaiset sakot, ei pidä nyt pelkästään tuijottaa näitä lukuja, vaan pohtia, mitä tämä vaikuttaa yrityksiin, mukaan lukien vaikea taloudellinen tilanne. Jos rikotaan kilpailusääntöjä vastaan, sehän ei ole hyvä asia. Sanktiot ovat perusteltuja, mutta sanktion rangaistuksen täytyy olla suhteellinen. Ja tämän takia halusimmekin tietää, aikooko komissio muuttaa sääntöjään. Mutta te vastasitte, että tähän ei, ja se on kyllä mielestäni vahinko. Kiitoksia, herra Skinner, kaksi minuuttia. Um, Kiitoksia. En tiedä yrityksistä, joilla on 400 vuotta aikaa maksaa ää, sakkoja, mutta se tuntuu kyllä aika uskomattomalta. Kuitenkin ymmärrän, hyvä komission jäsen, että te ette ehkä ää, voitte, voitte tehdä politiikkaa lennosta, mutta äh, siksi meidän ehkä nyt pitäisi puhua Almunin kanssa näistä kysymyksistä. Pari äh, asiaa. Ensinnäkin pyytäisin, että komissio todellakin tekee vaikutuksen arvioit vuoden 2006 äh, suuntaviivoista. Ymmärtääkseni herra Almunia palveluyksiköt ovat sanoneet, että ne voidaan jo tehdä. Minä odotan, että tapaisin äh, hänen henkilökuntaansa ja ehkä minä voitaisiin päivittää tilanteesta. Äh, Toiseksi olemme kuulleet eh, tänään, että keskitytään eh, lähinnä sakkoihin ja sakkoja, joita annetaan eh, yrityksille, jotka rikkovat kilpailulainsäädäntöä. Näitä sakkoja nyt kyllä ilmeisesti on, mutta se ei näytä ehkäisevän kilpailulainsäädännön rikkomista. Meidän täytyy varmaan olla kekseliämpiä, erityisesti pienet yritykset äh, mm, tuotantoketjun loppupäässä äh, saattavat äh, kärsiä tästä mitä näistä sakoista, mitä jos komissio ottaisi käyttöön toisenlaisen lähestymistavan yhdistyneessä kuningaskunnassa tällä tavoin johtajat diskata, diskvalifioidaan. Äh, tämä olisi ehkä erilainen tapa äh, toimia kuin äh, käyttää sakkoja. Voisimme ehkä tämän mallin ottaa käyttöön. Ja meillä on muitakin esimerkkejä muista maista. Jos tutkisimme näitä kysymyksiä, niin voisimme taata työvoiman näissä yrityksistä, jotka kärsivät johtajiensa huonoista käytänneistä, jotka harjoittavat näitä kartelleja. Kiitoksia. Äh, Steillä, prosessissa minuutti. Kiitos, rouva puhemies. Puhun lyhyesti. tervetuloa näistä, mitä kollegat täällä ovat sanoneet. Mitä sakkoihin tulee antitorssitapauksessa, tämä, tämä voima rikkoa kartellia ja ehkäistä kartellitoimintaa ja asettaa kuluttajat esille. Millä on kolme kysymystä komissiolle? Ja, liittyen, ja Gose ja muut ovat sanoneet, mitä voisimme tehdä paremmin ehkäisyn suhteen? Perehdymmekö parhaisiin käytänteisiin jäsenmaissa, kuten herra Skinner totesi, herra Skinnerin ehdota siitä, mitä johtajat tekevät jos, miten ne ovat mukana, on kiinnostavaa. Ja sitten saisimmeko vähän aikataulustakin tietoa. Merci, Madame Stiller. Ja seuraava Steiner. Ja viimeinen puhuja on herra Kelly, minuutti. Articles 81, 81 ja muut artiklat käsittelevät näitä kysymyksiä kaartelaista hintojen määrittelystä ja niin edelleen. Ja varmastikin tämä onkin huolestuttavaa, mutta usein on vaikea todistaa, että tällaista tapahtuu. Esimerkiksi tässä on otsake antitrustitapauksesta. Hinnat nousivat huolimatta deflaatiosta ja kriisistä. Onko tämä karteli vai ei, jos omassa maassa niin näin tapahtuu jos esimerkiksi sataa, niin heti lihan hinta laskee. Täytyy katsoa näitä suuntaviivoja ajatellen sitä, kun määritellään pitkän aikavälin trendejä ja mit, millaista politiikkaa harjoitetaan käytännössä. Herra Skinner esitti mielenkiintoisen ehdotuksen. Hän sanoi, että pannaan johtajat maksamaan ja sitten minä kyllä panisin vielä sakon päälle. Paljon pitää tehdä, mutta olemme kulkemassa kuitenkin mielestäni oikeaan suuntaan. Kiitos. Kiitokset, herra komission jäsen. Kiitoksia, rouva puhemies. Olen kuullut joukon argumentteja ja pyyntöjä ja välitän ne huolellisesti kollegani Joaquin Almunjalle, joka on indikoinut äänelläni, että hän on sitä mieltä, että tällä hetkellä ei ole syytä ehdottaa aivan uutta lainsäädäntöä liittyen sakkoihin, koska 2000, tämä Astos 1 2001 voi olla erittäin hyödyllinen. Mitä suuntavoimien tulee? Komissio seuraa niiden täytäntöönpanoa jatkuvasti. Se on avoin kaikille parannusehdotuksille. Ja kaikki ehdotukset täällä ovat olleet hyödyllisiä herra Skinner. Emme myöskään vastusta tiettyä joustavuutta valvonnassa ja astuksen soveltamisessa ja äh, ennakkotapauksissa ottaaksemme huomioon vaikean taloudellisen tilanteen, mutta herra Almunia ei näe tarvetta ää, äh, muuttaa vuoden 2006 suuntaviivoja. Hän on tyytyväinen siihen, miten nämä toimivat. Ne ovat Olet kriisin aikana riittävän joustavia, jotta me kykenemme ottamaan huomioon vaikean rahoitustilanteen tietyissä yrityksissä. Ei ihan tältä kentän huomiota. Suuntaviivat ovat sitovia komission soveltamisessa ja se tarjoaa ää, oikeusvarmuutta yrityksillä. Eli komissio voi poiketa suuntaviivasta, ellei sille hyvin perusteltu. Jos komissio poikkeaa suuntaviivasta, riskinä on se, että tuomioistuin mietintöpäätöksen. Ja, niin- ja sitten Rava Interfellilta sanoisin, että jos meillä on ke- liittyen keinoihin, jatkuvat muut kuin sakkoja, täytyy arvioida, missä määrin olisi ää, äh, mahdollista integroida ne nykypuitteisiin, jos jäsenvaltioissa vaihtoehtoisia sanktioita, niitä sovelletaan vain vähimmässä tapauksessa ja sakot ovat pääkeino. Keskustelussa pitää olla kaksi pääsuuntaviivaa. Ensinnäkin yks, yksilöllisten sakkojen pitäisi vaarantaa nykyistä Brank Clemens valvonta. Yksilölliset sanktiot ovat mahdollisia, mutta ne eivät mitenkään poista yrityksen vastuuta kilpailusääntöjen rikkomuksissa. Komissio on myös sitä mieltä, että nyky, sakkojen nykytaso ja, ja homogeeninen soveltaminen Euroopassa on hyvä ää, torjunta, pelotekeino – liittyen kilpailureitoksiin sisämarkkinoilla. Meillä on hallinnollinen järjestelmä, jolla pidämme huolta kilpailusääntöön hyvästä täytäntöönpanosta. Tässä järjestelmässä on monia myönteisiä piirteitä. Sitten meillä on tuomioistuimien ennakkotapaukset, jotka tukevat tätä menetelmää. Tässä on kiinnitetty huomiota transparenssiin. En ole mitenkään hämmästynyt siitä. Parannuksiin on mahdollisuus, mahdollisuuksia suuntaviivassa on myös mahdollisuutta joustavuuteen. Ja me olemme ottaneet tänä vuonna käyttää nämä parhaat käytänteet lähestymistavan. Ja sitten äh, sofistikoituneemmat instrumentit. Äh, rouvat Intfeld ja Steiner ovat ottaneet tämän esille. Tämä voi, mä saattaisin laittaa tämän noudattamisohjelmissa. Tämä ehdotus on myönteinen. Minä uskon, että yritykset ottavat vakavasti nämä noudattamassa olemassa compliance program, programs. Ja kuten Ragosessa totesi, ennaltaehkäiseminen on aina parempaa kuin rankaiseminen. Skinner ja Kelly kiinnittävät huomiota yrityksiin, jotka kärsivät. Seuraava kehitys tässä jäsenvaltiossa tarkkaan myös pk-yrityksien tilannetta. Ja kuten valkoisessa kirjassa todettiin, tulemme toimimaan kor- korvausvaatimusten suhteen arvioiminen seurauksia. Ja komissio tulee aloittamaan julkisen kuulemisen liittyen tähän. Kiitoksia, herra komission jäsen. Teidän puheenvuoronne päättää keskustelun. Ja nyt esityslistan seuraavaan kohtaan. Yhden minuutin puheenvuorot. Tässä on joukko puheenvuoro.